So, meine Damen und Herren. No niin, naiset ja herrat. Sitten äänestysselitykset. Aloitamme niistä, jotka tiistaina jäivät käsittelemättä. Ja sen jälkeen sitten kohdat, joissa äänestettiin eilen ja tänään. Ja täytyy sanoa, että meillä on hyvin paljon puheenvuoroja. Jatkamme puoli kahteen ja muut äänestysselitykset voidaan sitten toimittaa kirjallisesti. Eli ensin Ferberin mietintö, tietojen vaihto verotuksen alalla Ja ensimmäisen puheenvuoron saa López Bermejo, joka ei kylläkään taida olla paikalla. Ja sitten seuraavaksi Morvain. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen! Természetesen támogattam. Kiitoksia puhemies. Luonnollisesti minä tuin tätä uutta sääntöä, joka on tarpeen, jotta me voisimme uuden johtajamme Juncker